Vous avez un retard de και κύριοι συνάδελφοι, Hyvät naiset ja herrat, istunto alkaa. Esityslistan mukaan seuraavaksi käsittelemme suullisia kysymyksiä neuvostolle ja komissiolle, ja nämä kysymykset liittyvät sijoittamiseen vähähiiliseen teknologiaan. Lähdemme liikkeelle herra Reulista. Hän on suullisen kysymyksen valmistelija ja annamme hänelle puheenvuoron viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia huomenta, rouva puhemies, komission jäsen, neuvoston edustajat. Tässä kysymyksessä kyse on siitä, että vuonna seitsemän komissio esitteli käsitteen, jossa puhuttiin vähän